Pan przewodniczący! E, wznawiam posiedzenie. <clears throat> Avaan kokouksen. Pöytäkirja on saatavana, jos teillä on jotain sanottavaa siitä. Ilmeisesti ei. No, siinä tapauksessa se on hyväksytty. Ensimmäinen kohta esityslistalla tämän lounastavan jälkeen on kyselytunti komission puheenjohtajan läsnä ollessa. Ja menettely kuten tavallista, eli kysymykset minuutin ja vastaus minuutin. Ja jos on lisäkysymyksiä, niin 30 sekuntia ja sitten vastaus myös 30 sekuntia. Ensinnäkin keskustelemme komission puheenjohtajan kanssa ja puolen ryhmien puheenjohtajat. Ensimmäinen puheenvuoro kollega Wortman Kohl, EPPn edustajana. Kiitos puhemies. Niin, kysymys komission puheenjohtajalle hätärahastosta. rahastosta Tätä asiaa pidätte varsin tärkeänä. Ja kyseessä on eurooppalainen hätärahasto ja kysyisinkin seuraavaa. Kuinka suhtaudutte siihen, että rahastoa kasvatettaisiin? Tämä ilmeisesti teitä on hieman epäilyttänyt. Ja kuinka ajan kuluessa tätä voitaisiin vahvistaa? joukkovelkakirjoittelu on hieman hankala, mutta saattaa vielä muuttua nykyisestä, Eli miten suhtaudutte siihen, että tätä rahastoa laajennettaisiin? President Barroso, welcome once again to the European... Tervetuloa puheenjohtaja Barroso tänne parlamenttiin. Olitte aamullakin jo täällä. Tervetuloa uudelleen. But, but... No niin. Ensinnäkin kiitokset Rova Kortman Volle tämä asiakirja, jossa puhutaan vuosittaisesta kasvusta, niin siinä sanotaan, että komissio on sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa tämän vakausvälineen kykyä. Ja meidän mielestämme tämä on osa kattavaa vastausta. Tämä ei ole kattavaa vastaus sinällään. Tästä asiakirjasta löytyy vain yksi lause tähän vakausvälineeseen liittyen. Siellä puhutaan rakenteellisista uudistuksista, Rahoituskeinoista, mutta se on kuitenkin tärkeä väline, jotta lainakapasiteettia voidaan lisätä, koska Tällä hetkellä siinä puhutaan 40 miljoonasta eurosta. En halua sitä nyt kasvattaa, mutta kuitenkin tiedetään, että tarpeen vaatiessa voi olla kyse 140 miljardista. Eli vähin asia, minkä voimme tehdä, on se, että me rahoitamme tämän välineen rahaston rahoituskapasiteettia. Minun mielestäni tämä on hyvin rakentava ehdotus, joka tulisi hyväksyä ennemmin pikemminkin kuin myöhemmin ja osana kattavaa vastausta. Onko lisäkysymystä? Um, ja, en aanvullende vraag, want u zegt... Eh, niin, eh, jatkokysymys totesitte mieluummin aikaisin kuin myöhemmin, mitä te tällä tarkoitatte. Eikös tässä eh, jonkinlaista kiireellisyydestä kuitenkin ole kyse, kun halutaan taata markkinoiden vakaus tulevina kuukausina? Miten tätä voidaan vahvistaa? hallitusten johtajat ja valtiovarainministerit tätä asiaa tarkastelevat. Mitä tarkoitatte täällä, kun sanotte pikemmin aikaisemmin kuin myöhemmin? Ennemmin kuin myöhemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että ei vetystellä. Me olemme sitä mieltä, että tässä on edelleen enemmänkin ollut kysymys reaktiosta eikä aloitteellisuudesta näyttäisi siltä, että euroalueen kokous eilen ja tämän päivän ECOFEN, niissä päästiin jonkin verran eteenpäin. Me olemme yhteydessä jäsenvaltioihin ja olisi hyvä, että 4. helmikuuta pidettävässä ministerikokouksessa puhuttaisiin tästä asiasta. Me olemme valmiita kyllä puuttumaan tähän 4. helmikuuta. Kodik. Kiitokset. Stephen Hughes sosiaalisten demokraattien ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, se on vastustanut kovasti sitä, kuinka komissio on vaikuttanut työmarkkinoihin Kreikassa ja Irlannissa. Ja vuotuinen kasvuarvionne on todettu, että indeksaat tieto, siitä puhutte ja joustavista työajoista ja muista etuisuuksista, mutta tällä sitten haluttaisiin ehkä suojella liikaa työntekijöitä. Oletteko sitä mieltä, että komission tulisi edistää vuoropuhelua vaikuttamatta kuitenkaan siihen liikaa? Ja sopimuksen sosiaaliluvusta, jota on kuitenkin jätetty pois ja miten komissio voi vaikuttaa näihin työmarkkinaneuvotteluihin jäsenmaita ajatellen. Ja sitten nämä ää, äh, fiskaalitoimet, niiden yhdistäminen, en tiedä, onko mahdollista päästä tavoitteisiin, jotka 2020 mukaan on asetettu. Without any ambiguity, we fully ei ole mitään epäselvyyttä sen suhteen, että me edistämme sosiaalista dialogia, mutta tämähän on jäsenvaltioiden vastuulla, eli tämän täytyy tapahtua kansallisella tasolla. Minä olen edistänyt tätä Business Europein ja muiden asianomaisten sidosryhmien kanssa, mutta me olemme sitä mieltä, että meidän, meidän tulisi luoda lisää kannustimia työntekoon. Tämä on osa niitä rakenteellisia uudistuksia, joita me tarvitsemme, jotta Euroopan kilpailukykyä kasvatetaan. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Niin, kiitos puhemies. Miksi puheenjohtaja Barroso nyt keskitytään työmarkkinoihin? Mitenkäs on muiden markkinoiden, eh, rahoitusmarkkinoiden, sisämarkkinoiden, eh, hyrkemarkkinoiden tilanne? Nyt vain puhutaan työmarkkinoista. Miksi näin on, miksi työntekijöiden tulisi kantaa taantuman seuraukset ja korjata tilanne. Ei tässä keskitytä yksinomaan työmarkkinoihin. Pyydän anteeksi. Mehän olemme rahoitusmarkkinoita uusineet parlamentin myötävaikutuksilla. Me tarkastelemme tätä vuosittaista kasvututkimusta hyvin pitkällisesti ja nyt me keskustelemme energiamarkkinoista, mutta työmarkkinat ovat osa myöskin niitä rakenteellisia uudistuksia, joita tarvitaan kilpailukyvyn kasvattamiseksi ja aivan erityisesti herkimmässä asemassa olevat maat ja tiedämme, että monissa maissa on ryhdytty jo työmarkkinauudistuksiin. Niin, Verhofstadt eh, Aldesta. Niin, puhemies, kun Medvedin kanssa keskustelua kävitte, toitte esiin huolenne Roskin asiasta. kun tätä käsiteltiin, käsiteltiin, mutta ilmeisesti tämä testi oikeusvaltioperiaatteesta ei onnistunut. Ja tähän sitten konkreettinen kysymys. 31.12. myöskin pidätettiin. 31 artikla perustuslaissa kuitenkin takaisi vapaan kokoontumisen mahdollisuuden. 31. päivä nyt oppositio järjestää protesteja kuukausittain siis. Ja ymmärtääkseni on äh, seitsemän kuukautta, jossa päiviä on 31, eli jos tällä tavalla jatketaan, niin Tällaista saattaa tapahtua enemmänkin tämän vuoden puolella kuin siis mitä tapahtui tämän tulee henkilölle. Ja kysyisin, mitä nyt toimielimet voisivat tässä asiassa tehdä. Meillähän kuuluu OECDn Euroopan neuvosto mahdollisesti VT onkin ja se siis tulee olemaan. Eli jonkinlaista Euroopan tahoista reaktiota tarvittaisiin. As you said, Mr. Hofstadt, we... Kuten sanoitte, herra Verhofstadt, niin me olemme odottaneet vastausta venäläisiltä kumppaneiltamme ja me olemme jo ryhtyneet toimiin Hodorkovskin suhteen. Me olemme olleet yhteydessä Lepedeviin. Ja me odotamme sitä, että jokaisella kansalaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ja Venäjä täytyy kunnioittaa näitä. Se on osa strategista kumppanuutta Myöskin tämä on kulmakivi meidän kumppanuudessamme, joka liittyy Venäjän modernisointiin. Meillä on ollut erilaisia kokemuksia Venäjän kanssa ja me olemme eh, myöskin eh, keskustelleet tästä EU-Venäjä huippukokouksessa ja me olemme pyytäneet Venäjää kunnioittamaan ihmisoikeuslainsäädäntöä ja myöskin oikeusvaltioperiaatetta. Kommentti jonka esittäisin, niin eh, on tärkeää, että tämäkin talo tätä tämän asian ottaa käsittelyyn. Emme voi antaa asian tällä tavalla edetä, eikä tämä johdu siitä, että meillä olisi tärkeitä kauppalinkkejä, että me tämän vuoksi olisimme hiljaa, ei, vaan päinvastoin. Madame Ko- ja sitten vihreä Rebecca Hans, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Venäjällä lehdistön vapaus on suuri ongelma ja jos me haluamme eh, näyttää hyviltä tässä yhteydessä, niin silloin teidän täytyy kieltää myös se, mitä Unkarissa tapahtuu tällä hetkellä. Ja kysynkin, miten komissio suhtautuu niin välinpitämättömästi tähän Unkarin tilanteeseen. Unkarissa poljetaan kaikkia perusoikeuksia, jotka ovat täällä Euroopassa ja muuallakin voimassa. Me olemme pyytäneet asiantuntijalta lausunnon ja tässä tosiaankin Helsingin päätelmiä, myöskin Kööpenhaminan kriteerejä muun muassa rikotaan, Unescon yleissopimusta, Lissabonin sopimusta ja niin edelleen. Eli voisin tässä jatkaa tätä listaa loputtomiin. Kysyn mieluummin, milloin ajattelette tarttua toimeen ja tehdä jotain tälle Unkarin lehdistön vapausasialle. Minun kritiikkini liittyy myös olemassa olevaan lainsäädäntöön. Meidän täytyy Unkarin, kuten muidenkin maiden suhteen, toteuttaa EU-lainsäädäntöä neutraalilla tavalla ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia, eli meillä täytyy olla selkeä metodologia ja näin me toimimme ja olemme toimineet. Varapuheenjohtaja Kruusin kanssa hän oli puhumassa täällä kulttuurivaliokunnalle ja ulkoasianvaliokunnalle ja me olemme huolissamme tästä Unkarin medialaista ja me aiomme lähettää kirjeen Unkarin hallitukselle vielä tällä viikolla, ensimmäisen kirjeen, johon sitten Unkarin viranomaisten tulisi vastata. Mutta toistan sen, että meidän täytyy noudattaa hyvin puolueetonta neutraalia menettelytapaa, koska Unkarilla, kuten millä tahansa jäsenvaltiolla, on oikeus tällaiseen riippumattomuuteen, puolueettomuuteen. Tämä on hyvin arkaluutainen asia. No, pyytäisin tässä yhteydessä että kaikki asiakirjat esitetään myös meille. Haluaisimme myös itse arvioida tilannetta. Mielestäni tässä tosiaan tarvitaan puolueetonta arviota. Olemme ymmärtäneet, että Unkari kuitenkaan ei ole toimittanut aivan täydellistä lainsäädäntötekstiä tähän liittyen. Pyydänkin teitä, että te toimitatte meidän nämä asiakirjat. Lisäksi on hyvin vaikeaa harjoittaa politiikkaa äh, liittyviä maita – maita ajatellen, esimerkiksi Turkin kohdalla, jos joku, jokin jäsenvaltio harjoittaa tällaista toimintaa? Look, um, Tietenkin me toimitamme tietoa parlamentille. Kuten sanoin, niin varapuheenjohtaja Cruz oli eilen täällä eri valiokunnissa. Samaan aikaan ymmärtänette, että näihin asioihin liittyy juridinen ulottuvuus ja meidän täytyy noudattaa metodologiaa hyvin selkeällä neutraalilla tavalla. Komission maine ja uskottavuus on hyvä näissä asioissa, emmekä halua tätä asettaa vaaranalaiseksi. Eli vakuutan teille, että me todellakin kiinnitämme tähän huomiota, me olemme huolissamme tästä, me olemme ilmaisseet tämän ja henkilökohtaisesti olen ottanut tämän pääministeri Orbanin kanssa edelle, esille ja huomenna hän on tulossa parlamenttiin, ja, mutta samaan aikaan meidän täytyy sitten noudattaa tiettyä menettelytapaa näissä asioissa. President. Mm. Kamanski seuraavan alkaa hyvä. EPPstä. Niin, hyvä puhemies, muutama päivä sitten Moskovan toimisto julkaisi raporttinsa, jossa kerrotaan syistä 10.4. Smolenskin eh, tilanteesta. Ja tulokset hämmästyttivät ihmisiä ja katsotaan, että tämä esitys on vääristynyt. Ja nyt on osoittautunut, että raportti peittää epämukavia faktoja ja koko tämä raportti olisi laadittu siten, että Puola saisi syyt niskoilleen. Tässä ei ole huomioitu niitä virheitä, jotka on tehty. Kun ajatellaan, kuinka järjestettiin tämä edesmenneen Puolan presidentin vierailu. ja nyt halutaan eh, sälyttää pois eh, kaikki syytteet, jotka kohdistuisivat eh, Venäjään. Ja kysyisin, mitä Euroopan komissio aikoo, tai aikooko se millään tavalla tähän Venäjän strategian reagoida, josta siis presidenttimme kuoli ja monet parlamentin jäsenemme myöskin. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Herra Kaminski, kukaan ei tätä kammottavaa tragediaa tule koskaan unohtamaan, ei Puolassa eikä muualla. Presidentti Kasinskin ja muiden kuolema kosketti meitä kaikkia syvästi. Olen tietoinen tästä Venäjän raportista ja minulla on ymmärtämystä myöskin näihin puolalaisiin reaktioihin. Komissio voi toimia ainoastaan, kun meillä on asianmukainen oikeusperusta. Koskaan Puolan viranomaiset eivät ole antaneet meille lupaa puuttua tähän asiaan, mutta tietenkin me olemme aina valmiita tekemään kaiken, jonka me juridisesti voimme tehdä tämän tyyppisissä tapauksissa, jos pyyntö tulee. Panie przewodniczący, czy dobrze pana rozumiem? Niin, ymmärsinkö nyt siis oikein, koska Puolan hallitus ei ole ottanut yhteyttä komissioon, mitä ei ole tapahtunut. Jos siis Puolan hallitus esittäisi selvityspyynnön komissiolle, niin toimisiko tällöin komissio jollain tavalla? Kuten sanoin, meidän täytyy tarkastella oikeusperustaa. Tietojeni mukaan kyse oli valtiovierailusta, sotilaslennosta – eli vasta tämän onnettomuuden jälkeen puhuttiin e- eri juridiikasta, eli ei ole kovinkaan paljon argumentteja sille, että komissio voisi tähän puuttua, mutta tietenkin epävirallisesti tästä voidaan keskustella Puolan tai Venäjän viranomaisten kanssa, jos sitä pyydetään. Thank you much. Eh, Kiitokset. Dr. Piski, olkaa hyvä. Yhtynyt vähäisemmistä. Herr Barroso, wir alle wissen... Hyvä Barroso, me kaikki tiedämme, miten tärkeä euron vakaus on. Ja tässä yhteydessä en ole ymmärtänyt erästä menettelyä, nimittäin äh, tämän pelastusrahaston täyttämisestä. Ja te sanoitte, että näin pitää tehdä ja Rova Merkel sitten sanoi, että eipäs tehdäkään. Ja nyt kysyn teiltä, ettekö te löydä yhteistä säveltä tässä asiassa. Voi olla, että näin käy joskus, mutta ei ole kyllä ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt. Ja tietenkin lehdistön huomio silloin kohdistuu näihin asioihin. Ei tämä nyt mikään avioriita ole teidän ja Merkelin välillä, vaan kyse on ihan poliittisesta kysymyksestä. Voitte uskoa, että minäkään en ole aina samoilla linjoilla Merkelin kanssa, mutta tässä on nyt kyse siitä, auttaako tämä rahoitusspekuloija. Kiitos. In the European Union, uh, its institution Euroopan unionissa jokaisella toimielimellä on omat vastuualueensa ja Euroopan unionin komissiolla on oma tehtävänsä tehdä ehdotuksia, mitä tulee oikeaan tiehen Euroopan unionille ja rahoitusmarkkinoille. Meillä on nyt hyvin kattava asiakirja, jossa puhutaan, jossa annetaan kasvuennuste. Meidän velvollisuutena on tällainen ennuste tehdä ja näin me olemme tehneet ja itse asiassa tämä otettiin markkinoilla erittäin hyvin vastaan. Tämän me näimme, koska markkinoilla ymmärrettiin, että nyt on todellista tahtoa mennä päättäväisesti eteenpäin, jotta reagoidaan mukaan lukien tämä rahoitusvakausväline markkina-analyysi osoittaa siihen suuntaan, että meidän täytyy tehdä enemmän näissä asioissa. Tämä ei ole komission mielipide, vaan keskuspankin mielipide, ja tämä ilmaistiin harvinaisen selkeästi, ja toivon mukaan, että jäsenvaltiot nyt sitten asettautuvat tämän komission kannan taakse. Herr Barroso, ich äh, akzeptiere voll Hyvä Barroso, minä ymmärrän, että, tai hyväksyn sen, että te ilmaisitte oman mielipiteeni, mutta kysymykseni kuuluu edelleen, että kun kysymys on näin tärkeästä asiasta ja euron kohdistuvista spekulaatioista tänä tärkeänä ajankohtana, miten on mahdollista, että te esiinnytte ristiriitaisesti Merkelin tai Sarkosin tai joku muun kanssa. Miten se on mahdollista, että te, teillä ei ole yhteistä rintamaa tässä? Uh, Me emme tarvitse jäsenvaltioiden lupaa ennen kuin ilmaisemme mielipiteemme. Meidän ehdotuksemmehan tehtiin, se oli hyvin pitkälti linjassa viimeisimmän huippukokouksen kanssa, joissa jäsenvaltiot sanoivat, että he ovat, ne ovat valmiita tekemään, mitä vaaditaan rahoitusmarkkinoiden vakauden eteen. Ja jäsenvaltiot nimenomaan sanoivat, että tämän rahoitusvakautusvälineen suhteen he olivat valmiita nimenomaan vahvistamaan sitä. Eli mitään ristiriitaa ei ole, enkä tietenkään voi sitoutua muiden esittämiin kommentteihin. Mutta komission kanta on yksimielinen kanta, ja se on myöskin keskuspankin puheenjohtajan kanta, ja se on myöskin kanta, joka on monilla asian omaisilla toimielimillä, jotka seuraavat rahoitusmarkkinoiden asioita. Eli meidän täytyy nyt ottaa sitten näitä esille, eikä ottaa esille pikkuasioita siitä tavasta, millä me kommunikoimme asioista. Martta Andreasen seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, viikolla henkilö, joka ei e- e- eläkkeelle tuomioistuimesta esitti syytteitä ja totesi, että tilin tarkastajat eivät ole toimineet riittävän riippumattomasti, kun on tarkasteltu rikkomuksia. Ja eilen esitettiin kirje, ja siinä ei muuta kuin vahvistetaan komission valtuudet, ja se nostaa esiin kysymyksen, joka on parlamentille tärkeä. Eli on taattava se, että talousarviosta vastaavat täysin riippumattomat tahot, kun sitä tarkastetaan. Muutoin voi olla hankala jatkaa tällaisen tarkastusvastuun kantamista. Ja kysyisinkin teiltä, voisitteko kertoa, miten veronmaksajien varoja todellisuudessa käytetään? Kiitos. Minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että tilintarkastustuomioistuin on täysin riippumaton, eli komissiolle ei ole minkäänlaista äh, vaikutusta sen prioriteetteihin tai toimiin, emmekä me tällaista vaikutusvaltaa haekaan komission ja Euroopan etujen mukaista on kunnioittaa ulkoisen tilintarkasten riippumattomuutta riippumattomuutta. En ole koskaan kritisoinut tuomioistuinten, oli kysymys kansallisista tuomioistuimista, Euroopan unionin tuomioistuimista tai tilintarkastustuomioistuimista. En ole koskaan kritisoinut niiden tuomioita. Tietenkin me kunnioitamme näiden riippumattomuutta. Tietenkin dialogia käydään komission ja muiden elinten välillä. Tämä on osa tilintarkastusprosessia ja se on ennakkoedellytys, jotta tämä prosessi toimii. Tällainen dialogi on täysin linjassa kaikkien kansainvälisten standardien kanssa ja ehkä minun tulisi muistuttaa mieliini se, että me olemme saaneet tilintarkastustuomioistuimelta komissiokin hyvin kriittisiä arvioita, eli toimielimme, toimi, toimii tässä samalla tavalla kuin muut. Thank you, President. Mr. Barroso. Niin herra Barroso, en voi yhtyä äskeiseen. Kritiikki, jota on esitetty kymmenen eh, viimeisen vuonna, niin tässä komissio on kääntynyt tarpeen puoleen ja pyytänyt, että metodia muutettaisiin, työmetodia, jotta eh, paremmat luvut saataisiin näihin raportteihin. Kun olen toiminut 30 vuotta itse näissä kysymyksissä, niin en ole koskaan nähnyt, että tällä tavalla ohjeistusta annettaisiin. Ja kysynkin, kuinka me voimme tietää, jos virheen vähennys johtuuko se siitä, että työmetodia on muutettu siten kuin komissio pyysi, vai onko tässä todellista parannusta tapahtunut? Komissio, kuten Euroopan parlamenttikin, sillä on oikeus ilmaista oma mielipiteensä. Tehän juuri näin teitte ja tähän meillä kaikilla on oikeus. Komissio on myöskin poliittinen elin. Parlamentti on meidät valinnut. Täten meillä on oikeus ilmaista mielipiteemme, mutta tämä ei ole mikään painostuskeino. Tässä on kysymys läpinäkyvyydestä. Eli vielä kerran toistamme kunnioitamme tilintarkastustuomioistuinta, me emme painosta sitä ja me teemme parhaamme, jotta me täytäntöön panemme niitä suosituksia, joita tämä riippumaton tilintarkastustuomioistuin antaa. Daniel. Daniel van der Stop, eh, sitoutumattomista, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Jerusalem on Israelin osa, erottamaton osa ja usein kuitenkin katsotaan Israelia ainoastaan ja me voimme olla itse asiassa ylpeitä Israelista. Israel on ainoa demokratia idässä ilman minkäänlaista diktatuuria. Ja jihad nyt kuitenkin kohdistuu Israeliin ja Euroopan täytyy puolustaa juutalaisia kristillisiä arvoja. No, juutalainen maa Israelissa, sen täytyy saada suojaa, suojelua. Meidän täytyy välittää selkeä viesti eh, ulospäin ja EUn edustajat eivät voi ainoastaan istua eh, Israelissa, vaan eh, kaikkien edustajien tämän asian tiimoilta täytyy siirtyä toimimaan suoraan Israelissa – ja me vastustamme sitä, että edustus on jossain muualla. First of all, uh, you know the position of the commission. Ensinnäkin te tiedätte, mikä komission kanta Israelin on. Me tuemme Israelin olemassaoloa ja kuten sanoitte, kyseessä on demokraattinen valtio, joka toimii hankalissa olosuhteissa ja me tunnustamme Israelin oikeudet. Samaan aikaan me toivoisimme, että Israel kunnioittaisi palestinalaisten oikeuksia ja äh, toivottava ratkaisu olisi kahden valtion ratkaisu, jotta Israel ja Palestiinan valtio äh, olisivat molemmat olemassa kunnioittaen kansainvälisiä lakeja. Mitä tulee edustustomme paikan muuttamiseen, me emme näe mitään syytä muuttaa sen paikkaa. Well, yes, please. Additional yeah. question. dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben natuurlijk wel teleur. Kiitokset, puhemies. Olen tietenkin pettynyt tähän vastaukseen, mutta tai komissiohan arvioi, että Israel rakensi 14 uutta taloa ja nyt oikeastaan kysyn, miten Jerusalemissa oleva yhteisö tähän suhtautuu. Ilmeisesti siellä annetaan jonkinlaisia lupia ja sen jälkeen arabit ja israel, israelilaiset saavat näitä lupia ja viime viikolla sanottiin, että ei saa syrjiä. Kyse on yhdestä yhteisöstä ja yhdestä paikasta. No mutta mitä meidän pitäisi sitten nyt tehdä eh, israelilaisten kanssa, jotka etsivät eh, rakennusasumislupaa jostain muualta? Uh, uh, niin EUn kanta on kansainvälisen yhteisön kannan mukainen ja myöskin olemme läheinen Israelin liitolla, mitä tulee näihin rakennusasetuksen ja tässä todellakin pyritään rauhanomaisen kehityksen alueella. Ja Tämä oli jo hyvä syy sille, miksi ei kannata edustusta laittaa Jerusalemiin, koska sen tilanne on varsin hankala Israelin ja kaikkien kannalta katsottuna. Eli kannattaa sitoutua rauhan kehityksen tukea Israelia, mutta on myöskin Palestiinan kansan eh, oikeudet muistettava. He myöskin tukea tarvitsevat. Ähm. Kiitos. Ja nyt sitten erityisaiheen pariin. Se on tällä kertaa innovointi ja energia. Eli kyselytuntimme jälkimmäinen osio alkaa nyt. Ja aiheena siis innovointi ja energia. Aleha katsos ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Arvoisa komission jäsen, komissio edistää innovointia eri osa-alueilla, erityisesti energiaa kosken esimerkiksi toisen sukupolven äh, hiili äh, ja lisäksi esimerkiksi älyverkot ja uusiutuvat energiat ja niin edelleen vetyn käyttö polttoaineissa ja mm, sähköautot ja niin edelleen. Tämä lista on aivan loputon. No resursseja on kuitenkin, hyvä puheenjohtaja, vähän ja kaikkea ei voi saada aikaan. Ja monet kansalaiset kysyvätkin kysymyksen, jonka nyt välitän teille. Mikä näistä mainitsemistani asioista, näistä prioriteeteista on kaikkein tärkein komission mielestä? Um, a very difficult question because in fact uh, all hankala kysymys, koska prioriteetit liittyvät toisiinsa. Eli energiamarkkinat on saatava valmiiksi integroidusti ja tätä kautta voidaan saada aikaan energiatehokkuutta ja käyttää uusiutuvia lähteitä, mutta myöskin vähähiiliseen teknologiaan on panostettava, koska se on ulkoinen ulottuvuus. Ja tämän lisäksi tätä tarvitaan, koska tässä on huomioitava energiakumppaniimme. Eli nämä ovat neljä pääpainopistealuetta, joihin tulee kiinnittää huomiota. Eli energiamarkkinoiden valmiiksi saattaminen, sisämarkkinasääntöjen soveltaminen, energiatehokkuus, vähähiiliset lähteet ja se, että yhdessä ponnistellaan ulkoisen ulottuvuuden eteen. Madame Romana. Romana Jornan sisällä seuraavana, olkaa hyvä. Ehm, gospod predsednik barroso sedaj velja da mora evropska unija znižati. Euroopan unioni on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla. Sen täytyy tehdä näin vuoteen 20 mennessä. Ja nyt me keskustelemme kunnianhimoisimmista tavoitteista poliittisella tasolla. Suurimman taakan tulee kantamaan energiasektori ETSn puitteissa. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne siitä, milloin me voimme ryhtyä asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita, mihin konkreettisiin toimiin meidän tulisi energia-alalla EU-ssa ryhtyä onko yksi näistä keinoista se keino, josta te juuri puhuitte, kun vastasitte kollegani kysymykseen? Tässäkin globaalia lähestymistapaa tarvitaan. Tämä ei ole vain eurooppalainen prosessi, Kankun esimerkiksi ja ilmastoneuvottelut, jossa asiassa onnistuttiin, mutta ei riittävästi kuitenkaan mielestäni olisi mentävä eteenpäin ja esitettävä sitovat tavoitteet ja tärkeimmät saastuttajat ja nousevat taloudet tarvittaisiin näiltä eh, yhtäläisiä ponnisteluja, mutta tähän ei olla vielä valmiita sitoutumaan. Ja siksi olisi mietittävä, miten saataisiin nämä maat myöskin liikkeelle. Ja maat, jotka ovat valmiit menevään pidemmälle ja sitoutumaan enemmän, tietysti niiden tulee ja tulisikin näin tehdä. Ja helmikuun Eurooppa-neuvostolle ehdottaisin seuraavaa, eli että pyrittäisiin paremmin energiatehokkuuteen, koska tässä ei olla vielä tavoitteita saavutettu. Uusiutuvien osalta olemme melko hyvin tavoitteiden mukaisesti menossa eteenpäin, mutta tehokkuus, energiatehokkuus, siinä voidaan edistyä vielä. and uh, Kiitos puhemies ja kiitokset myöskin komission puheenjohtaja Barrosolle energiaturvallisuuden takaamiseksi ja että hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla. Euroopan tulisi käyttää kaikkia matalahiilisiä energioita hyväkseen, mukaan lukien puhdas hiiliteknologia, jossa tähän mennessä kehitys on ollut kovin hidasta. Täten voisiko komission puheenjohtaja vakuuttaa meidät siitä, että tukea äh, hiilidioksidin äh, talteenottoon, sille annetaan tukea vastaisuudessakin? Ainakin tähän pyrimme, mutta tehän tiedätte, että jäsenmaat tekevät lopulliset rahoituspäätökset tutkimuksen osalta. Ja tämä asia tulee olemaan esillä, kun monivuotinen rahoituskehys tulee keskusteluun. Mutta jäsenmaat varmasti painottavat vähähiilisiä tutkimushankkeita ja uusiutuvia lähteitä. Ja strategista energiakehitystä tarvitaan ja energiasuunnitelmaa, teknologiasuunnitelmaa. Näitä ehdotamme seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Fiona Hall, seuraavana, olkaa hyvä. Um, uh, Sanoitte hetki sitten, että jäsenvaltiot ovat saavuttamassa alle puolet siitä, mistä sovittiin, siis tämä 20 prosentin alennus vuoteen 2020 mennessä. Miksi komissio ei sitten painosta, jotta tästä tavoitteesta tehtäisiin sitova jäsenvaltioille? Why... Kyllä me painostammekin ja siksi haluamme ottaa asian seuraavan Euroopan neuvoston esityslistalle. Energiatehokkuudessa on vielä toimi, toivomisen varaa. Se on myöskin mukana Euroopan 2020 strategiassa ja käymme vuoropuhelua jäsenmaiden kanssa, kun ne tarkastelevat kansallisia tavoitteitaan. Ja olemme arvioineet, että nykyiset toimenpiteet eh, eivät johtaisi enempään kuin 10 prosentin säästöön, mutta haluamme kunnianhimoisemman lopputuloksen saada aikaan, eh, mutta sekin tulee varmasti jäämään 30 prosentin alapuolelle. Kaksi vaiheista menettelyä tarvitaan. Ensinnäkin katsotaan, kuinka hyödynnetään välineitä, jotka tulevat kansallisten tavoitteiden kautta, ja sitten eh, pyritään edistymiseen vuoden 2013 jälkeen. Jos osoittuu, että 20 prosentin eh, tavoitteeseen ei todennäköisesti päästä, komissio voi ehdottaa eh, kansallisia tavoitteita, jotka ovat sitovia. Hart Butikoffer, colleague, floor is yours. Herr Präsident! Hyvä puhemies, arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin kysyä teiltä, Euroopan unionin virransyöttöstrategiasta. Meidän mielestämme ja tietenkin myös Äh, Saksan ympäristöministeriön mielestä menestyksekäs innovaatio-ohjelma Saksassa tuhoutuisi. No mitä aiotte tehdä, jotta estätte sen, että harmonoinnin otsakkeella Saksan äh, järjestelmä tuhoutuu ja näin myöskään äh, sitten ei voitaisi käyttää riittävästi uusiutuvia energianlähteitä. No mitä, miten takaatte sen, että energiatehokkuuden yhteydessä Herra Oettinger ei pelaisi aikaa. Hän haluaa vasta ryhtyä toimiin 2012, vaikka te itse juuri sanoitte, että tällaiset ei-sitovat ajat eivät riitä. Uh, niin, Kyllä me kunnianhimoisen tavoitteen olemme asoittaneet energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tähän yhdistämme myöskin muut tavoitteet, esimerkiksi taistelu eh, ilmastonmuutosta vastaan. Eikä tässä vain tavoiteasettelusta ole kyse, vaan myöskin siitä, mitä jäsenmaatasolla tapahtuu. Katsoisimme, että olisi parempi, että jäsenmaat asettaisivat omat kansalliset tavoitteensa ja sitten katsottaisiin, miten pitkälle näiden myötä päästään. Jos ne riittävät, niin hyvä. Jos eivät, niin sitten tulemme esittämään sitovaa lainsäädäntöä. Ainakin ehdotamme sellaista. Mutta jotta menestytään hyvin, niin joskus on hyvä, jos lähdetään liikkeelle vapaaehtoisuuteen perustuen. Näin olemme ainakin aikaisemmin toimineet ja se on ollut hyvä lähestymistapa. Mutta ei ole mahdoton ajatus, että sitovat tavoitteet tullaan kunkin maan osalta esittämään myöskin. Mutta annetaan nyt ensin jäsenmälle mahdollisuus toimia ensin ja katsotaan, miten strategia kehittyy. Rubik. Palo Rubik seuraavana, olkaa hyvä. Herr Präsident. Äh, wir haben ja am 4. Februar dieses, diesen Energiegipfel. Neljäs päivä helmikuuta on energiahuippukokous ja siellä keskustellaan kahdesta direktiivistä, vesipuite, äh, direktiivistä ja sitten myöskin tästä ympäristödirektiivistä. Ja nyt meidän täytyy miettiä, kuinka voimme yhdistää nämä kaksi varianttia. Eli tässä on kyse ympäristöstä ja energiansäästöstä ja tässä yhteydessä ei voi odottaa yhtä vuotta Komissio on ehdottanut viittä vuotta. No viisi vuotta on todellakin kokonainen kausi ja tässä yhteydessä emme voi hyväksyä sitä. Onko komissio valmis vähentämään, lyhentämään tätä aikaa, jotta vesipuitedirektiivi saadaan sillä tavoin otettua käyttöön, että myöskin vesivoimaloilla on mahdollisuus samalla linjalla tuuli- ja aurinkoenergian kanssa myöskin tuottaa sähköä. Kiitos. Kiitos. Niin yleisesti ottaen komissio haluaa, että hyväksynnän ja täytäntöpanon väliaika ei ole liian pitkä, mutta jäsenmät tietysti haluavat realistisia siirtymäaikoja, jotta kunnollinen täytäntöönpano mahdollistuu eikä synny vääristymätilanteita markkinoita ajatellen, sisämarkkinoita ajatellen. Energi- ja alalla nimenomaan säädöksen huomattavia eroja. Jotain on jo saavutettu, ei ihan nolla tässä lähdetä liikkeelle. Esimerkiksi meidän esityksemme, joka vänäkästen esitettiin, se voidaan huippukokouksenkin viedä. Ja muutama vuosi sitten aikaisempi kollegani myöskin näitä asioita tarkasteli. Suhtaudumme siis avoimesti siihen, että tätä äh, aikarajaa äh, jollain kurottaisiin umpeen, mutta tietysti äh, olisi hyvä, jos jäsenmaat voisivat suunnilleen samaan aikaan toimia, jottei synny kilpailuvääristymätilanteita. tilanteita. Kiitos ja sitten Wikipol, olkaa hyvä. Tutkimus ja innovaatio ovat välttämättömiä talouksiemme kannalta ja viime vuonna ensimmäistä kertaa eurooppalainen yliopisto oli huippusijoilla tieteellisessä tutkimuksessa Cambridgein eh, yliopisto omalta alueeltani tässä yliopistossa, mutta myöskin monissa muissa vähemmän tunnetuissa yliopistoissa, mutta myöskin yrityksissä eh, huipputason tutkimusta – Niitä on rahoitettu tästä 50 miljardin puiteohjelmasta, mutta valitettavasti tällä ohjelmalla on myöskin se maine, että se on maailman byrokraattisin ja monimutkaisin. Viime vuonna tämä parlamentti äänesti koko joukosta suosituksia, joilla tätä byrokratiaa purettaisiin. Mitä komissio tekee, jotta näitä uudistuksia saataisiin aikaiseksi? Congratulations to Cambridge. Onnittelut Cambridgein yliopistolle alueellenne ensinnäkin. Toivottavasti saamme ryhmänne tuen, kun monivuotista rahoituskehitystä tarkastelemme, jotta voidaan sitoa riittävästi varoja teknologian ja tutkimuksen kehittelyn. Cambridge-yliopistohan on yksi edistyneimmistä maailmassa, mutta on selvää, että mm, kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia ja yksinkertaistamiseen liittyy myös painopisteasettelu, kun puhutaan energiasta, innovaatioista ja tässä nimenomaan tutkimuksesta. Ja Euroopan neuvoston kokouksessa aion myös innovaatiot esiin nostaa. tämän yksi eh, tärkeistä kysymyksistä ja on hyvä, että tässä parlamentti meitä tukee. Ja toivottavasti tilintarkastustuomioistuimessakin ymmärretään, kuinka tärkeää eh, on maailmalle, ettei paperityöhön mene liikaa aikaa, vaan voidaan keskittyä nimenomaan tutkimukseen. Madame Ilda Figueiredo. Obrigada, senhor presidente. Em, em nome da... Kiitokset puhemies. Rahoitus talouskonsolidaation puitteissa puhutaan säästömenetelystä ja kuitenkin politiikoissa on hyvin paljon eroja. Toiset politiikat eivät noudata lainkaan työoikeutta ja sitten energia ja innovointi esimerkiksi jää myöskin vähemmälle rahoitukselle. No kun näitä suuntaviivoja nyt sitten täytetään, pannaan täytäntöön, niin jos ajatellaan vaikka Portugalia ja muita heikompia talouksia, niin totta kai on olemassa, tai ne ovat huonommassa asemassa. Tähän liittyen haluan esittää kysymyksen, mihin toimiin ryhdytään, jotta tätä tilannetta käsitellään, ja mikä on innovoinnin tulevaisuus, Portugalissa ja niissä maissa, joilla ei ole riittävästi julkisia investointeja. Miten takaamme sen, että ihmisillä on mahdollisuus kunnon sähköön? Sähkön hinta on nyt erittäin kallis. Deputado de Figueiredo conhece a eh, nossa posição em relação à concessão orçamental. É indispensável fazer. Rova Figueiredo varmaankin tuntee meidän kantamme erittäin hyvin me tiedämme, mikä tilanne Portugalin kaltaisessa maassa on. Siellä on paljonkin valtionvelan suhteen ongelmia. Mutta tässä asiakirjassa, jonka olemme juuri julkistaneet, me sanomme jäsenvaltioille, että niiden ei tulisi vähentää sijoituksia koulutukseen, tutkimukseen tai energiasektoriin näissä hankalissa olosuhteissakaan. Tietyt maat ovat onnistuneet tässä. On maita, jotka hyvin noudattavat tätä niukkuuspolitiikkaa, mutta silti onnistuvat sijoittamaan tutkimukseen ja energiaan. Mutta on myöskin tärkeää muistaa solidaarisuus ja koheesio Toisin sanoen meillä on eurooppalainen koheesiosuunnitelma, jossa puhutaan sosiaalisesta koheesiosta ja territoriaalisesta koheesiosta, Eli me tarvit, meidän täytyy tämä tuoda käytäntöön. Merkis, one minute. Judith Merkis, minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies No, innovaatio muuttaa talouttamme ja yhteiskuntamme, siitä seuraa lisää työpaikkoja ja se on yksi EUn tärkeimpiä aloitteita. Haluaisin äh, pyytää komissiolta ö, äh, yhteistyötä monien tahojen kanssa. Meillä on eurooppalaisia kumppanuuksia, mutta jotkut asiat ovat kuitenkin toisia edellä. Tarvitsemme tällaista kokonaista lähestymistapaa komissiolta ja resursseja ei saa hajannuttaa. Toisin sanoen meidän täytyy edetä tässä yhtenä rintamana. Kuten sanoin, niin eh, innovoinnissa on monia eri tahoja, toimijoita. Eh, esimerkiksi jäsenvaltioiden kanssa pitää tehdä parempaa yhteistyötä. No sitten uusiutuvat energialähteet. Aina tarvitaan uusia innovaatioita, mutta tietenkin tarvitaan myös pieniä innovaatioita ja energiatoimenpiteitä – ja mielestäni Euroopan voima piilee nimenomaan tässä ja myös kansalaisten vahvuus. Haluamme sitovia ö, tavoitteita. You are rightly concerned with this problem. Ymmärrän, että tämä teitä askarruttaa synergia puute ja siksi Euroopan neuvoston kokouksessa asia, jota ne sille nostaa. Eurooppalainen innovaatio ja innovaatiokumppanuudet on tavoite, jotta saataisiin synergia etuja olemassa, ohjel, olemassa olevien ohjelmien kautta myös kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla saataisiin nämä saman ähm, äh, sateenvarjon alle ja näin voitaisiin löytää äh, hyviä Euroopan laajuisia ratkaisumalleja myöskin tieteen haasteisiin. Tietysti olisi hyvä, jos voitaisiin nopeuttaa äh, tätä ketjua tutkimuksesta mark markkinoille suuntautuville tutkimustuloksille, palveluille ja tuotteille. Ja tällä tavalla saataisiin osallistumisastetta nostettua ja Niinpä toivotan tällaista selkeää innovaatioprosessia komissiolta ja jäsenmailta, ja tämä siis koskisi kaikkia. Salavrakos. Kiitos herra puhemies. Tieteellinen tutkimus, jota julkaistaan kansainvälisissä lehdistössä, niissä viitataan siihen, että on paljon öljy- ja kaasuvaroja Egean eh, meren alueella. Lisäksi meillä on myöskin maa-alueilla Euroopan unionissa eh, energialähteitä. Jos nämä tiedot ovat eh, totta, niin kysyisin, miten Euroopan unionin komissio haluaa kannustaa tällaista tutkimusta, jolla löydetään uusia energiavaroja, jotka, jotka olisi helppo vieläpä siirtää Euroopan unionin alueelle putkistojen kautta. Ja vielä ehkä sallitte, että me olemme tyytyväisiä siihen, että me olemme nyt saaneet Lissabonin sopimuksen voimaan ja olette myöskin menestyksekästi hallinnoineet talouskriisiä. Eli haluaisin toivottaa herra Barrosolle parasta mahdollista onnea, mutta tämä metodi ei ehkä ollut täysin riittävä kaikessa mielin. Of... niin, osa äh, puheenvuoropyyntöjä tässä on paljon. Niin, kiitos, kiitos puhemies. Keskeytitte juuri, kun tämä puhuja oli minulle jotain kaunista sanomasta, mutta kiitos näistä sanoista kuitenkin. Kun puhutaan ja kommentoin sitä, mitä puheenvuoron alussa totesitte, eli emme nyt aio tukea uusien eh, eurooppalaisten energialähteiden löytämisessä, vaan infrastruktuurista puhuttaessa puhumme yhteyksistä, koska tämä on tärkeä eurooppalainen ulottuvuus. Ja tässä aiomme tehdä Eurooppa-neuvostolle ehdotuksia. Jotain on jo saatu aikaan eh, esimerkiksi Baltian maiden osalta. Ja nyt eh, keskisessä ja itäisessä Euroopassa myöskin katsomme, olisiko mahdollista ajatella tällaista pohjois-eteläyhteyttä. Ja kävin Turkmenistanissa ja Azerbaidsanista ja katsomme täältä tulevaa mahdollista uutta käytävää. Olisiko mahdollista tällä tavalla saada kaasua toimitetuksi Eurooppaan? Voidaan ajatella tämän tyyppisiä energiahankkeiden investointeja. Arthur Skarins, one minute. President Barroso kungs, komisija nākusi klaja ar, manuprat ļoti apsveicamu. Hyvä komission jäsen Barroso, komissio on mielestäni aloittanut tai käynnistänyt varsin hyvän aloitteen, nimittäin yhteisen infrastruktuurin energia-alalle Euroopan unionissa. Tähän liittyy myös maakaasun yhdistämistä ja niin edelleen. 200 miljoonaa euroa on tässä nyt investoitavana, jotta tämä kaikki toimii. 22 000 2020 vuonna ja tässä nyt ainakin puolet näistä investoinneista on tulossa yksityiselle sektorilta. Kysymykseni kuuluu, että 100 miljoonaa euroa, jotka tarvitaan näihin verkkoihin 2020 vuoteen mennessä, niin mistä nämä varat tulevat? Onko kyse EU-rahoituksesta vai mistä rahoituksesta? Ilman mikrofonia. Okay. As you said, it's right. Kuten sanoitte, 200 miljardia tarvitaan äh, kaasuverkostoihin ja energiaverkostoihin vuoteen 2020 mennessä – ja markkinat saavat tämän rahoituksen tästä rahoituksesta puolet aikaiseksi. Ja sitten tämä toinen 100 miljardia se täytyy tulla yksityisestä pääomasta ja tästä syystä me olemme nyt ehdottamassa moniakin eri toimia, jotta yksityinen investointi siitä tulisi hyödyllisempää ja rationaalisempaa. Me tulemme myöskin hinnoittelukäytäntöä tarkastelemaan, jotta ennalta varautumisen periaatetta voidaan soveltaa. Komissio ehdottaa myöskin uutta rahoitusvälinettä, jolla me voimme uusissa rahoitusnäkymissä vuoden 2013 jälkeen ehdottaa uusia keinoja myöskin äh, näiden apurahojen lisäksi innovoivia markkinavälineitä. Esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin äh, yhteislainoja voidaan ehdottaa. Ja nyt jo puhutaan eurooppalaisista joukkovelkakirjoihin perustuvista rahastoista. Madame Sonia. Sonia Fan, olkaa hyvä. Presidente Barroso, la direttiva 77... Vuoden 2001 direktiivi määrittelee sen, eh, mihin voidaan julkista varausta myöntää, kun näistä innovatiivista hankkeista puhutaan. Ja tällöin nimenomaan puhutaan myöskin jätteiden hajottamismahdollisuuksista. Meidän eh, maassamme eh, energiahinta on noussut, mutta toisaalta jätteen kanssa on ongelmia ja siitä aiheutuu terveydellistä haittaa kansalaisille ja kun kannustimista puhetaan, niin on kaksikin loukkaamismenettelyä ollut olemassa, mutta tästä huolimatta eh, edelleenkin eh, nämä jätteenpolttoon menettelyt ovat varsin huonossa jamassa maassamme. Ja halusin tähän liittyen esittää kirjallisen kysymyksen ja kysyisinkin, olisiko mahdollista jollain lailla tukea myöskin muuta kuin tällaista biohajoavaa jätteen käsittelyä. Kiitos, kiitos puheenvuorosta. 2001 Kiitos, hyvä rouva. puheenjohtaja, on päättynyt. Mrs. Alfano, you rightly said that... Aivan oikein sanoitte, että tämä on kysymys jonka yksityiskohdista ja rikkomusmenettelystä en voi kaikkia tietää. Tämä oli jo tärkeä tieto, mutta mitä energiaan tulee, meillä on nyt jo 77 rikkomusmenettelyä käynnissä jäsenvaltioiden kanssa ja 55 rikkomusmenettelyä sisämarkkinoihin liittyen. Eli jos toimitatte minulle tämän kysymyksen kirjallisesti, niin oikein mielelläni vastaan. Franz. seuraavana, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Innovaatio, ympäristön suojelu ja niin edelleen liittyy olennaisesti 2020 vuoden strategiaan ja voisi luulla, että EU ottaa tosissaan tämän ympäristöpolitiikan, mutta kun tarkastellaan tilannetta, niin huomataan, että kyse onkin muunlaisesta energiapolitiikassa, ydinenergiaa, mainostetaan tällaisena ympäristöystävällisenä energiana ja, ja myöskin tulevaisuudessa tullaan saamaan uusia ehdotuksia, mutta mielestäni komissio ei ole esimerkiksi antanut sel- selkeitä sääntöjä ydinvoimaloiden ö, käyttöajaksi ja kohta on jo vuosi 2020 ja nyt kysynkin, että oletteko sitä mieltä, että Euroopan kansalaisille täytyy mainostaa ydinenergiaa puhtaana energialähteenä? You know the position of niin, tehän tiedätte mikä kanta komissiolla on ydinenergiaa. Tämä on toissijaisuusperiaatteeseen pohjautuva asia. jotkut maat tätä käyttävät, jotkut eivät Pitää paikkansa, että mitä ilmastonmuutoksen tulee, niin ydinenergia saastaa vähemmän kuin muut energialähteet. Komissiolla on joitain velvoitteita Euroton sopimuksen kautta. Alkuaikoinahan Euroton yhteisö oli olemassa. Ja komission on tuettu autettava jäsenmaita, kun puhutaan ydinturvallisuudesta tai tutkimuksesta, joka liittyy ydinenergiaan, ja näin aiomme tehdäkin. Pansarius Vol... Volski seuraavana, olkaa hyvä. You, you're bringing a, an optimistic message. Tuotte Azerbaidsanista ja Turkmenistanista positiivista viestiä, mutta numerotiedot puuttuvat ilmeisesti numerotietoja liittyen miljooniin kuutiometreihin kaasua ei voitu toimistaa, mutta onko komissiolla mitään arvioita tästä määrästä? Tällä voitaisiin vastata siihen kysymykseen, voidaanko tämä Nabukko tai eteläinen käytävä saada täyteen kaasua, koska senhän tulisi toimittaa miljoona kuutiometriä kaasua. From this visit to... Niin käytön Azerbaidsanissa ja Turkmenistanissa – ymmärsin, kuinka nämä maat ovat sitoutuneet täysin tukemaan EUta eteläisen käytävän kautta. Yhteinen julistus allekirjoitettiin Azerbaidsanissa ja Turkmenistanin presidentti Revo totesi, että hän olisi varsin valmis tarjoamaan riittävästi kaasua Euroopalle enemmänkin kuin mitä nykyisellään tarvitsemme mutta ongelmia silti vielä on. Jotkut näistä liittyvät kaupallisiin päätöksiin, ja tulee toimittaviin yhtiöihin, ja toisaalta sitten, että eri putkia voidaan myöskin rakentaa ja kehitellä. Mutta kaasua on alueella riittävästi EUn tarpeisiin jos EUn jäsenmaat ovat valmiit yhteistyötä näiden ja muiden maiden kanssa, jotta hankkeessa edetään Nabucco-hankkeessa tai mahdollisesti muissa vastaavissa. Madame Silvia. Silvia Adriana Kikau, viimeinen kysymys, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitokset, puhemies. Nyt mikrofonikin toimii. Täytyy pitää mielessä, että eurooppalaiset perheet kärsivät kriisistä ja työttömyydestä huolimatta he maksavat kalliisti sähköstä. Kysyisin, mitä konkreettisia toimenpiteitä komissiolla on, jotta köyhyys energian vuoksi tyrehtyy. Haluaisin kysyä teiltä, uskotteko, että aluekehitysrahastosta saadaan lisää varoja jäsenmaille energiatehokkuuden edistämiseksi erityisesti asunnoissa. The internal energy market legislation sets high standards of consumer... Niin, eh, kuluttajansuojelu on yksi kysymys, eli tarvitaan eh, riittävät palvelut ja kuluttajat on huomioitu ja voisin myöskin siteerata tässä monia muita aloja, joissa ehdotamme toimia, jotka suoraan kohdistuvat kuluttajiin. Mitä tulee alhaisempiin energialaskuihin, keskipitkällä aikavälillä ainakin uskoisimme, että kuunnolliset energiamarkkinat saattaisivat tähän johtaa parempaan tilanteeseen kuin mikä se nykyisellään on, koska monia puutteita toiminnassa on markkinoilla. Kun rahoituksesta puhutaan energiaturvallisuushankkeiden tiimoilta, aiomme näitä esittää seuraavassa rahoituskehyskaudessa, eli on markkinapohjaisia ratkaisuja, mutta selvää on, että jotkut ratkaisut tulevat myöskin julkisesta rahoituksesta ja komissio tulee myöskin tähän liittyviä ehdotuksia tekemään. Kiitokset kaikille tästä energiaa ja innovaatiokeskustelusta, tärkeästä aiheesta siis. Ja kiitos myös teille komission puheenjohtaja toisen kerran tänään osallistuitte täällä parlamentissa käytävään keskusteluun. Kiitos teille ja kiitos kaikille muillekin.